So, good afternoon. Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi tänne varapuheenjohtaja Dombrovskisin ja komission jäsenet Gentiloni ja Schmidt. Käymme taloudellisen vuoropuhelun syyspaketista vuoden 2020 eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Näin alkaa eurooppalaisen ohjausjakson kausi ja suositukset euroalueen talouspolitiikasta, vuotuisesta kestävän kasvun strategiasta, varoitusmekanismista ja yhteisestä työllisyysraportista. Tämän päivän taloudellinen vuoropuhelu on osa vastuujärjestelmää, josta sovittiin Sixpackissa. Täsmällisemmin tässä vuoropuhelussa valmistelijat ja va- esittelijät ja varjoesittelijät vuotuisesta strategiasta ja työllisyysraporteista voivat käydä vuoropuhelua komission kanssa. Antaisin ensin puheenvuorot komission jäsenille. Kuusi minuuttia per komission jäsen. Komission varapuheenjohtaja Dombrovskis. Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, hyvät kollegat. Olen iloinen voidessani olla täällä tänään tässä ensimmäisessä keskustelussa, joka liittyy Euroopan talouden ohjauspakettiin. Ohjauspakettiin tällä vaalikaudella on aina pitänyt arvossa parlamentin osallistumatta tähän prosessiin, koska te tuotte mukaan näkemyksiä kentältä. Keskustelumat aina olleet avoimia ajan tasaisia ja niissä on tarttu kaikkein tärkeimpiin haasteisiin, joita Euroopan maat ovat olleet kohtaamassa. Missä me nyt sitten tällä hetkellä olemme, ajattelen laajempaa taloudellista kontekstia. Euroopan talous on nyt kahdeksantena vuotena jo kasvamassa, työllisyys on huippukorkea, investoinnit lisääntyvät ja julkinen rahoitustilanne on parantunut. On olemassa kuitenkin eroja työllisyys, työttömyys säilyy korkeana joissakin jäsenvaltioissa. Olemme kohdanneet hyvin suuria riskejä, jotka liittyvät ulkoisten näkymien himenemiseen ja geopoliittisiin jännitteisiin. Sen lisäksi Syvällisiä muutoksia voidaan odottaa määriteltävän tulevia vuosikymmeniä ajatellen liittyen ilmastonmuutokseen, siirtymiseen, vähähiiliseen talouteen, teknologiseen edistykseen sekä muutoksiin, jotka liittyvät demografiseen muutokseen. Nämä muutokset tulevat muutaman perustavanlaatuisesti talouttamme, yhteiskuntiamme. Meidän täytyy kohdata ne ja pysyä kilpailukykyisenä sellaisella tavalla, joka on kestävä ja oikeudenmukainen. Vuotuinen kestävän kasvun strategia on siksi se, joka asettaa talouden ja työllisyyden prioriteetit EUlle keskittyen ennen kaikkea kilpailukyky, kilpailukykyiseen kestävyyteen. Me pyrimme todellakin olemaan kestäviä. Siinä on mukana taloudellinen malli, jossa on neljä periaatetta. Vakaus, tuottavuus, oikeudenmukaisuus ja kestävyys. Ensinnäkin taloudellinen vakaus on ennakkoehto talouden kasvulle ja muutokselle. Finanssipolitiikan täytyy olla vastuullista, sen tulee olla asianmukaisesti eriytynyttä niin, että se johtaa kestävään julkiseen talouteen yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaisesti. Maat, joissa, joissa on finanssipoliittista liikunvaraa, tulisi hyödyntää tätä ja pitäisi, ja niissä, joissa on korkea velka-aste, velka-asetta pitäisi alentaa. Tätä kautta voidaan saada maat myöskin kestämään enemmän shokkeja. Sen lisäksi ulkoisen Taseet on pidettävä hallinnassa lähtien liikkeelle siitä, että saadaan aikaan asianmukaisia rakenteellisia uudistuksia. Saman aikaan on edistettävä myöskin sääntöjä, jotka liittyvät talous- ja rahaliittoon. Pankkiunionin ja pääomamarkkinoiden unionin loppuun saattaminen on välttämätöntä, jotta saadaan aikaan voimakas Eurooppa globaalilla kentällä. Sitten tuottavuus. Ajatellen sitä, että väestö kasvaa ja yhä enemmän tarvitaan sito- tämä sitä, me sit ohjaamme resursseja, tarvitaan sitä, että syntyy luottavuutta ja innovaatioita. Täytyy investoida koulu, koulutuksen ja siihen, että voidaan hyötyä parempi teknologiaa, niin että yritykset voivat hyötyä paremmin innovaatioista ja tätä kautta voidaan vahvistaa tuottavuutta. Tähän tarvitaan uusia kilpailukykyisiä ja tehokkaita markkinoita, mikä merkitsee sitä, että täytyy saada aikaan uudistuksia, jotka valmistavat niiden sujuvan toiminnan. Kolmanneksi oikeudenmukaisuus. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus on Euroopan sosiaalisen markkinatalouden ytimessä, samoin kuin unionin ytimessä. On tarvetta panna toimeen Euroopan sosiaalisen pilari, ja me olemme sitoutuneet tähän. Aiomme parantaa työllisyys- ja elämisen olosuhteita kaikille, ja varmistamme sen, että siirtyminen ilmastoneutraaliin digitaaliseen talouteen tapahtuu oikeudenmukaisella tavalla. Olemme juuri julkaisseet tiedotteen voimakkaasta sosiaalista Euroopasta, joka koskee nimenomaan näitä siirtymiä, jotka ovat oikeudenmukaisia. Syyspaketissa on tällainen vuotuinen katsaus myöskin tärkeimmästä kehityksestä työllisyysmarkkinoilla mukaan luettuna myöskin sosiaalisen tulostaulun kehittäminen sekä Euroopan sosiaalisen pilari, jota se seuraa. Analyysimme on se, että Eurooppa etenee siinä, että sanakaan tuloksia pilarin osalta. Lähestyminen jäsenvaltioiden kesken on tapahtumassa, vaikkakin edelleenkin säilyy huomattavia eroja. Nikola tulee puhumaan tästä enemmän. Neljäs periaate on kestävyys. Se, että Euroopasta tehdään ilmastoneutraali maanosa, ensimmäinen sellainen, on meidän sukupolvemme haaste. Se on jokin, jotakin, joka koskettaa kaikkia eurooppalaisia. Ilmastonmuutos ei kunnioita rajoja ja se vaikuttaa meihin kaikkiin. Siirtyminen ilmastolliseen neutraaliuteen tulee edellyttämään suuria investointeja. Se, että voidaan saavuttaa nykyiset 2030 ilmasto- ja energiatavoitteet, tulee edellyttämään 260 miljardin lisäinvestointeja vuosittain – meidän täytyy ryhtyä huomattaviin ponnistuksiin kaikilla tasoilla, Euroopan kansallisella ja paikallisella tasolla. EUn budjetti yksin ei riitä ilmastonmuutoksen käsittelemiseen tai siihen, että kohdattaisiin tarvittavia investointeja. Jäsenvaltioiden yksityisten toimijoiden täytyy vahvistaa tilannetta. Komissio tulee tekemään Euroopan vihreän kehityksen investointisuunnitelman ja myöskin paperin, joka luodaan oikeudenmukainen siirtymämekanismi. Me Olemme lähettäneet selkeä viestiä julkisille viranomaisille, yrityksille ja investoijille, että kaikkien pitää alkaa ajatella vihreästi, ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Suunnitelma perustuu kolmeen pilariin. Ensinnäkin rahoitukseen. Tarkoitus on saada liikkeelle ainakin yksi triljoona kestäviä rahoitusta investointeja seuraavan vuosikymmenen aikana. Oikeat olosuhteet toiseksi niin, että julkiset viranomaiset ja yksityistoimijat voivat investoida kestävällä tavalla. Pitää saada myös sääntöjä, jotka antavat kimmokkeita. Ja solpuksi pitää saada hyviä hankkeita. Me annamme kansallisille hallinnoille ja projektien edistäjille asiantuntemusta sen suhteen, mitä voidaan panna tällaisia hankkeita toimeen ja suunnitella niitä. Lopuksi haluaisin sanoa, että haluan vastata Euroopan parlamentin pyyntöihin, jotka ovat olleet ratkaisevan tärkeitä siinä, miten olemme saaneet muutaman ajattelutavan niin, että siirrymme kohti hiilineutraalia taloutta. Tämä tulee näkymään myöskin seuraavassa vaiheessa Euroopan talouden ohjausjaksoa. Maa raportti tullaan julkaisemaan helmikuun lopussa. Ensinnäkin me tulemme otamaan huomioon kestävän kehityksen tavoitteet. Ohjausjaksoon Paolo tulee puhumaan tästä hiukan enemmän. Toiseksi, kun pidämme kiinni makrotaloudellisesta ja sosiaalisesta painopisteestä, maaraportit tulevat sisältämään myös analyysi, joka liittyy ympäristöllisiin ja ilmastoa koskeviin haasteisiin. Kolmeksi tulemme identifioimaan alueet, joihin siirtyminen ilmastoneutraalita tulee eniten tulee vaikuttamaan. Ajattelen myöskin työllisyys- ja taloudellisia haasteita, joita tällä alueella tullaan kohtaamaan. Tältä pohjalta jäsenvaltiot voivat laatia omia oikeudenmukaiseen siirtymään suunnitelmiaan alueellisesti, ja tältä pohjalta, näiden suunnitelmien pohjalta jäsenvaltiot voivat myöskin saada rahoitusta jo oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Odotan mielenkiinnolla keskustelua teidän kanssanne. Thank you, thank you very Kiitos, kiitos oikein paljon komission varapuheenjohtaja Dombrovskis. Paljon Gentiloni saa puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja. On mukava olla täällä valiokunnissanne jälleen kahden valiokunnan edessä. Minä keskityn kolmeen kysymykseen puheenvuorossanne. Kestävän kehityksen tavoitteet puitteet ja ohjausjakso ja sitten suositusluonnoksemme euroalueelle ja sitten varoitusmekanismia koskeva kertomus. Kuten Valdis juuri sanoi, me työstämme nyt YK kestävän kehityksen tavoitteiden syöttämistä Euroopan ohjausjaksojärjestelmään. Tämä prosessi lähti jo liikkeelle liikkeelle vuotuisen kestävän kasvun strategian kautta. Mielestäni se on osa näitä suosituksia myös ja maaraportit saadaan julkaistua helmikuussa ja tämän uuden strategian varaan rakennetaan, että voidaan huomioida ympäristö ja kestävyys, nähdä synergia joka voidaan saada aikaan ympäristön, sosiaalisen kestävyyden ja kasvun välillä. Näissä kertomuksissa on myös liite, jossa puhutaan yksittäisten jäsenvaltioiden toimista jokaisen kestävän kehityksen tavoitteen osalta. Jäsenvaltioita pyydetään siis raportoimaan kansallisista uudistusohjelmistaan, jotka odotetaan saatavan huhtikuussa, ja tämä työ sitten vaikuttaa siihen, minkälaiset maakohtaiset suositukset julkaistaan toukokuun loppupuolella. Haluan, että on hyvin selvää, että nyt hahmotellaan vain ensiaskeleita – siitä työstä, jota voidaan pitää ikään kuin pilottihankkeena, kun puhutaan kestävän kehityksen tavoitteiden ottamista mukaan eurooppalaiseen ohjausjaksoon, niin tällaista asiaa viikossa hoideta. Ja sitten euroalueen suositusluonnoksista pari keskeistä sanaa. Koordinointi ja erillistäminen. Meidän ei pitäisi ajatella euroaluetta enää 19 eri taloutena. Meidän pitäisi nähdä euroalue yhtenä tahona. Vaihtotaseen ylijäämä on suurinta maailmassa tällä alueella. Nykyoloissa tarvitaan lisää tasoittelua ulkoisissa rahoitusasemissa, mutta – Koordinointi ei tarkoita sitä, että kaikki toimivat yhtäläisesti. Siksi suosituksessa kehotetaan jäsenvaltioita toimimaan sekä yhteisesti että yksilöllisesti, jotta voidaan vastata eri haasteisiin, joita kohdataan. Erityisesti jäsenvaltiot, joissa on vaihtotaseen alijäämää, pitäisi ajaa kasvua ja vähentää velkaa. Ja jos on ylijäämää, pitäisi tukea palkan kasvua ja tukea investointeja. Tässä pitää muistaa pitkän hitaan kasvun jakson ongelma ja se, että ei ole edistytty nopeasti rakenneuudistuksissa. Samantyyppisesti jäsenvaltioiden, joilla on paljon julkista velkaa, pitäisi leikata velkaa. Jos on vähän pelivaraa, pitäisi tukea hyvälaatuisia investointeja. Me haluamme reilua ja osallistavaa siirtymää kohti kilpailukykyistä vihreää digitaalista taloutta kaikenlaisten investointien osalta sekä julkisten että yksityisten. Vihreä digitaalinen murros on valtava mahdollisuus, jota meidän on käytettävä hyväksemme, mutta kuten kaikki tiedämme, tämä on valtava haaste monille työntekijöille. Oikean tasapainon löytäminen on reilun siirtymän mekanismissa tärkeä asia, kuten Valdis sanoi. Tämä liittyy Euroopan vihreän kehityksen investoinnin ohjelmaan. Samalla on muistettava, että on taisteltava edelleen aggressiivista verosuunnittelua vastaan ja on estettävä se, että yritysverotuksen osalta pyritään kilpailemaan matalalla tasolla. Lopuksi haluaisin sanoa, muutaman sanan varoitusmekanismia koskevasta kertomuksesta. Se aloittaa vuosittaisen menettelyn, alijäämämenettelyn, epätasapainomenettelyn. Tässä todetaan ne maat, jotka tarvitsevat perusteellisen tarkastelun – Tämä on hyvä uutinen 13 jäsenvaltioille, jotka olivat perusteellisen tarkastelun kohteena viime vuonna. Ne analysoidaan uudestaan. Raportissa on myös useita viestejä sellaisille kehityksen kululle, josta haluaisin puhua kanssanne vähän enemmän. Eri makrotalouden epätasapainoinen oikaiseminen erityisesti, jos ajatellaan korkea velkatasoa, toimien pitäisi jatkaa. Sopeuttamistoimia tarvitaan edelleen Lisäksi talouden tulevaisuus näyttää synkemmältä. Samalla nähdään, että tietyt uudet riskit ovat ehkä syntymässä, erityisesti kiinteistöjen hinnat ovat nousseet jatkuvasti lähes kaikkialla ja työn yksikkökustannukset ovat kasvaneet voimakkaasti erityisesti keskeisessä etäisessä Euroopassa ja Baltian maissa. Lopulta komissio lähtee makrotalouden epätasapaino prosessissa esittelemään perusteelliset tarkastelut osana maaraportteja helmikuussa. Käytän tilaisuutta hyväkseni ja puhun tästä tulevasta ohjausjakson osasta ja vahvistan sen, että olemme käytössänne keskusteluita varten maakertomuksista ennen kuin ne hyväksytään helmikuun 26. päivä. Mielelläni vastaan kysymyksiin ja annan puheenvuoron takaisin puheenjohtajalle. Kiitos, ei, ei tuossa mitään. Niklas Schmidt saa seuraavaksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. Luvallanne aloitan ranskaksi ja jatkan sitten englanniksi. Ensinnäkin minulla on todella suuri ilo olla täällä taas teidän keskuudessanne talouden hallinnointi tai sosiaalitaloudellinen hallinnointi. Sen tavoitteena on vahvistaa tätä sosiaalista markkinatalouttamme, jonka pitäisi olla kansalaisten palveluksessa, aivan kuten sen ilmaisi komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Meidän on rakennettava eh, sosiaalisten oikeuksien pohjalle 14. tammikuuta aloitettiin keskustelu, jotta yhdessä voitaisiin määritellä, mitä voimme tehdä, jotta voimme konkretisoida tämän eh, sosiaalisen Euroopan sokkelen. Komissio esitteli myös ensimmäiset asiat, jotka liittyvät eh, puitteistoon, jonka myötä kaikki Euroopasta se vähimmäispalkan. Ja tästä aloitettiin konsultaation ensimmäinen vaihe ja mukana ovat työmarkkinaosapuolet, jotta saadaan heidän kantansa kuuluviin. Vuotuinen strategia kestävän kasvun puolesta pyrkii edistämään sellaista taloutta, jossa sovitetaan yhteen markkinat, taloudellinen vakaus, sosiaalinen suoja ja ilmastonmuutoksen torjunta. Ja nyt siirryn englannin kieleen. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin aikaansaamisen kautta voidaan parantaa taloutemme häiriönsietokykyä ja vahvistaa lähentymistä innovaatiota. Tämä on erityisen totta rahaunionissamme, joka on syvällisesti integroitunut. Taloudellinen ja sosiaalinen lähentyminen ovat asioita, jotka kulkevat käsi kädessä. Tästä syystä euroalueen suosituksissa vaaditaan toimia useilla aloilla, jotka liittyvät pilarin periaatteisiin, kuten siihen, että vahvistetaan koulutusinvestointeja, koulutusta, taitoja ja aktiivista mark- työmarkkinapolitiikkaa edistetään naisten mukanaoloa työmarkkinoilla ja erityisesti varmistetaan laatu kaikilla tasoilla. Vahvistetaan laadukkaita työpaikkoja ja mm, vältetään segmentoitumista työmarkkinoilla, tarjotaan asianmukaista sosiaaliturvaa ja kannustetaan sosiaaliseen dialogiin ja neuvotteluihin. Tänä vuonna meillä on yhteinen työllisyysraportti, joka osoittaa, että Euroopassa on edistetty Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarien osalta ne 214 miljoonaa ihmistä ovat työllistettyinä Euroopassa. Tällaista tasoa ei ole koskaan saavutettu. Köyhyysriskissä tai sosiaalisen er, syrjäytymisen riskin alla olevien määrä on ollut laskussa jo kaksi vuotta. Kuitenkin epätasa-arvo on vielä korkealla tasolla. Edellytetään toimia monilla aloilla, mukaan lukien taitojen päivittäminen ja verojärjestelmät, etujärjestelmät, vähimmäispalkka, tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutuksessa, sosiaalipalveluita, jotka ovat laadukkaita ja äh, kohtuuhintaisia ja myös äh, tasa-arvoinen ja asumispolitiikan parantaminen. Meillä on edelleen tasa-arvossa ja palkkatasa arvoisen parantamisen varan tilanne ei ole juurikaan muuttunut vuonna 2013 jälkeen. 2018 äh, tilanne kiihtyi, mutta nyt se on maltillinen tuottavuus kasvuun on oltava sellainen, että asuminen on kelvollista. Erityisesti siellä kotitalouksissa, joissa tehdään osa työtä tai väliaikaisella työllä pärjätään, on tilanne heikempi. Komissio tulee esittelemään 4. maaliskuuta päivitettyyn taitoagendan. Se vaikuttaa merkittävästi työsaantimahdollisuuksiin, kun työmarkkinat kehittyvät ja ilmasto ja ympäristösiirtymä on käynnissä. Tämä edellyttää jatkuvaa taitojen päivittämistä ja uusien taitojen oppimista. Alustatalous tarjoaa uusia työllisyysmahdollisuuksia, mutta haasteita on edelleen työmarkkinakäytännöissä ja oikeudellisissa puitteissa. Ne eivät aina täysin vastaa uusia kehityskulkuja. Tulemme työstämään tätä. Tavoitteena on taata sosiaalinen suoja kaikille työntekijöille riippumatta – heidän asemastaan. järjestelmiä on uudistettu, mutta jotkut ryhmät ovat vielä suuremmissa vaikeuksissa, kuten, oh, kuten itselliset ammatinharjoittajat. Väestömuutokset edellyttävät muutoksia eläkkeisiin ja ter- terveysjärjestelmiin. Eläkkeiden on oltava asiallisia. Se on nostapäätään poliittisessa keskustelussa. Tarvitaan kestävää pitkän ajan terveydenhuolto myös monissa jäsenvaltioissa mm, epäviralliseen hoitoon nojaudutaan vahvasti. Olemme aloittaneet laajan keskustelun ohjelman täytäntöpanosta e, toimielimissä jäsenvaltioissa, alueellisissa ja paikallisissa yhteisöissä ja kansalaisjärjestön, kansalaisyhteiskunnan järjestön piirissä Tämä pilari on yhteinen vastuu EUn toimielinten ja kaikkien sidosryhmien kanssa. Euroopan parlamentti on kansan ääni ja se on hyvässä asemassa tuodakseen oman panoksensa ja sitä odotamme. Kiitoksia. We start with the... Kiitos oikein paljon. Nyt ensimmäinen kysymyskierros. Kuten yleensäkin ensimmäinen kierros lähtee liikkeelle Ekon ja Empl esittelijöiden toimesta nyky jos kauden osalta pari minuuttia per kysymys ja sitten komission jäsenten vastaus, noin pari minuuttia per komission jäsen. Puheenvuoron saa esiin, ensin Aurora Valyk, Ekon valiokunnasta. Oikein hyvää päivää, puhun ranskaa. Hyvä puheenjohtaja, hyvät komission jäsenet, hyvät kollegat. Komissio on halunnut uudistaa EU-ohjausjaksoa ja otsikko Kin on muuttunut. Tästä on tullut nyt vuotuinen kestävän, kehityks- kestävän kasvun strategia. Olen esittelijänä mietinnössä, josta pian aloitan neuvottelut, olemme pyrkineet tämän uuden lähestymistavan ottamaan mukaan indikaattoreiden mukaanoton kautta ja myös näiden kestävän kehityksen tavoitteiden SDGden kautta. Tiedämme kuitenkin kaikki, että julkisista taloutta tarvitaan siirtymän varten. Markkinat eivät pysty korvaamaan valtiota tällä tasolla. Se ei ole myöskään markkinoiden rooli. Talouksissa on kuitenkin vuosia kärsitty investointipuutteesta Saksassa, Ranskassa, Puolassa, Espanjassa eri aloilla, infrastruktuurit, uudistuvat energialähteet ja muut. Meillä on kaikilla investoinneista puutetta ja joka vuosi EU-ohjausjaksossa valitellaan investointien vähyyttä. Kysymykseni on aika yksinkertainen. Rahoituskriisin aikana päästiin erästä tabuusta yli Euroopassa, joka koski rahaa politiikan käyttöä. Onko ympäristökriisi sellainen, jonka kautta voimme olla yhtä käytännönläheisiä ja voisimme ylittää toisen tabun, joka koskee julkisia menoja? Toisin sanoen olisin halunnut teidän kantanne tähän kultaiseen sääntöön, eli siihen, että tietyt ympäristökulut otettaisiin julkisesta menojen laskelmista pois ja laajemmin Tsypäkin äh, ja Sixpäkin arvioinnista vakaus- ja kasvusopimuksen uudistus siis. Euroopan neuvosto on hiljattain todennut, että mitään tehokasta talouspolitiikkaa ei voi olla ellei tätä sopimusta tarkistetaan. Komissiolla on hyvin kun, kunnianhimoiset tavoitteet hiili, vähihiilisyyden puolella. Olemme tästä hyvin tyytyväisiä, mutta meidän mielestämme tällaisiin tavoitteisiin ei päästä, mikäli emme näin, näistä budjettirajoitteista pääse. Haluaisin kantaa tähän. Kiitoksia. Merci. Uh, thank you. Very... Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt puheenvuoron saa edustaja Klara Dobrev työllisyysvalikunnasta. Kiitos puheenjohtaja. Kuten totesitte, herra Dombrovskis, EUlla on todellakin kokenut talouskasvua viimeisten kymmenen vuoden aikana. Luvut näyttävät todella upeilta, kun katsomme BKT, investointeja, ja jopa työllisyysastetta ja muita makrotalouden integraattoreita, jotka aika ajoin ovat todellakin ennätyskorkeita. Tämä on vain kolikon toinen puoli. Meillä on sitten toinen puoli, joka ei näytä yhtä hyvältä. Huolimatta keskimääräisestä kasvusta eriarvoisuus yhteiskunnissamme on lisääntynyt Euroopassa viimeisten vuosien aikana. Köyhyys, ennen kaikkea lapsiköyhyys, mikä on huolestuttavaa, kasvaa ja on edelleenkin korkealla tasolla. Ja tilanne ei ole parantumassa huolimatta kauniista talouden luvuista, huolimatta vuotuisen kasvun luvuista. Sosiaalisella ulottuvuudella me emme ole menestyksekkäitä. Puhuitte paljon ilmastonmuutokseen liittyvistä haasteista ja on otettu askelia, joista toivon, että ne ovat riittäviä, mutta me emme pysty täyttämään tehtäväämme, jos emme saa satoja miljoonia Euroopan kansalaisia puolellemme. Tämä oikeudenmukainen siirtymä tai vihreän kehityksen ohjelman sosiaaliturvatulot ei ole mitään ylimääräistä, ei ole mitään sellaista, mikä pitää täyttää siksi, että tämä näyttäisi tätä kautta hyvältä. Sen täytyy olla tämän sopimuksen eh, ydin. Ilman oikeudenmukaista siirtymää, ilman voimakkaita sosiaalisia ulottuvuuksia me emme pysty saamaan aikaan tuloksia niissä lupauksissa, joita olemme antaneet vihreän kehityksen ohjelmassa, ja meillä ei ole varaa hävitä tässä. Meidän täytyy saada uusi malli, sitä tarvitaan, mutta herra Dombrovskis, puheessanne mainitsitte vielä kerran kestävyyden ja oikeudenmukaisuuden. Me täällä Euroopan parlamentissa ymmärrämme, että kestävyys merkitsee taloudellista kestävyyttä, sosiaalista kestävyyttä ja ekologista kestävyyttä. Kolme yhdessä, mutta yhdessä. Ei näitä voida erottaa toisistaan. Te puhutte oikeudenmukaisuudesta joskus kuin se olisi jotakin ylimääräistä, joka pitäisi kestävän talouden tai kestävän ilmastonmuutospolitiikan ohessa. Näin ei ole, se ei ole mitään ylimääräistä, sen pitäisi olla tämän toiminnan ytimessä. Kysymykseni kuuluu, miten komissio aikoo varmistaa sen, että kuten te puhuitte siis tästä oikeudenmukaisuudesta, että se todella on uudessa mallissa, että se tulee olemaan yhtä tärkeää, haluan korostaa sanaa yhtä, tärkeää, Ja tässä me asianmukaiset investoinnit. Tässä korostaisin asianmukaisia investointeja. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja nyt herra Dombrovski, teillä on puheenvuoro. Kiitos näistä kysymyksistä. Lähdetään liikkeelle ensimmäisestä kysymyksestä. Se liittyy eurooppalaiseen ohjausjaksoon. Todellakin, jos verrataan aikaisempaan Euroopan komissioon, niin näette, että me olemme muuttaneet eurooppalaisen ohjausjakson narratiivia melko merkittävästi. Me olemme siksi myös muuttaneet tätä otsikkoa. Se on nyt vuotuinen kestävän kasvun strategia ei vuosittainen kasvuselvitys. Tämä on uudenlainen narratiivi, uudenlainen tapa katsoa taloudellista, sosiaalista, ympäristö- ja ilmastonmuutostilannetta integroidulla holistisella tapaa. Tämä luo siis pohjan uudelle lähestymistavallemme eurooppalaisen ohjausjakson osalta. Ja sitten jos ajatellaan kysymystä, joka liittyy Sixpackin ja Twopackin uudelleen tarkasteluun, todellakin tällä hetkellä valmistelemme Sixpackin ja Twopackin uudelleen arviointia, jotta voimme arvioida sitä, miten finanssipoliittiset sääntömme toimivat nyt. Ja samanaikaisesti haluamme aloittaa julkisen kuulemisen, jossa ei ennakoida lopputulosta vielä. Haluamme arvioida sitä, mihin suuntaan pitäisi mennä talouspoliittisten sääntöjen kanssa. Ja tämän kuulemisen jälkeen ehdotamme uusia askeleita tässä mielessä. Sisällön kannalta on nyt ehkä vähän liian aikaista vetää johtopäätöksiä, mutta mielestäni tässäkin Euroopan finanssipoliittisen neuvoston kanta sääntöjen yksinkertaistamiseen, viitearvoihin ja muihin kysymyksiin myös tuohon rättömaan kultaiseen sääntöön. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka ovat esillä keskusteluissa. Ja sitten totta kai, jos puhutaan kestävästä kestävistä investoinneista haluaisin vihreän kehityksen investointiohjelman mainita. Sekin on tärkeä. Pyritään saamaan ainakin triljoona euroa kestäviin sijoituksiin seuraavan vuosikymmenen aikana. Ja sitten linkki ympäristökysymysten ja sosiaalisten kysymysten välillä. Kuten sanoin, tämä on jo tässä uudessa näkökannasta, joka perustuu vuotuiseen kestävän kasvun strategiaan – Tätähän komissio on painottanut yhä uudestaan, että meidän on huolehdittava vihreästä siirtymästä ja sopeuduttava vihreän digitaaliseen muutokseen ja väestön ikääntymiseen tavalla, joka on yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti hyväksyttävissä, huolehtii sosiaalisesta markkinatalouden mallistamme. Juuri julkaisimme tiedonannon, joka koskee vankkaa Eurooppaa reilun siirtymän osalta. Tämä osoittaa, mitä mieltä komissio on tällä saralla. Kiitos. Kiitos oikein paljon, herra Gentiloni. Ähm, euh, la question de... Edustella Lykin kysymykseen haluaisin vastata sanoille, joita käytettiin von der Leyenin suulla, kun puheenjohtaja totesi, että tämä vihreä sopimus on meidän uusi kasvustrategiamme. Näissä sanoissa piilee käsittääkseni viesti. Ja meidän on tätä työstettävä, aivan kuten Valdis jo totesikin. Aloitamme Sixpack ja kaksi, Twopack asiakirjojen uudelleen tarkastelun. Meillä ei ole tässä mitään välittömiä ratkaisuja. Kuukausia tullaan keskustelemaan ja parlamentti tulee olemaan keskeisessä roolissa näissä keskusteluissa. Tavoitteena on toimia niin, että julkiset ja yksityiset investoinnit onnistuisivat helpommin. Tämä on tavoitteemme, koska on selkeästi aliinvestointitilanne ja siihen on puututtava. Sitten edustaja Dobrevin kysymykseen. Olen yhtä mieltä siitä, että kun puhumme kestävyydestä, käytämme yleistä kestävyyskäsitettä. Se liittyy ympäristöön, mutta myös sosiaalisiin kysymyksiin. Viime vuosina olemme nähneet hyviä kasvuprosentteja, mutta usein seuraukset sosiaalisen kestävyyteen olivat riittämättömiä. Tämä on se, mitä meiltä pyydetään, että myös EU-ohjausjakson otettaisiin mukaan sosiaaliset ja ympäristöä koskevat näkökohdat vesittämättä makrotaloudellisia tavoitteita. Ei tämä ole helppoa, mutta uskon, että yhteistyön avulla voimme tähän tavoitteeseen päästä. Kiitoksia. Very much. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Lisäisin vielä siihen, mitä komission Gentiloni juuri sanoi. Meille on erittäin selvää, että sosiaalinen ulottuvuus on aivan yhtä tärkeä tässä siirtymässä tai näissä siirtymissä. Meillä on vihreä siirtymä, mutta meillä on myöskin digitaalinen siirtymä. Joten me olemme julkaisseet tiedonnon, joka puhuu voimakkaasta sosiaalista Euroopasta, oikeudenmukaisen siirtymän puolesta tämä yhteys on voimakkaasti olemassa. Ja väline tässä on sosiaalisen pilarin toimeenpano. Ja muutama elementti tässä ovat ensinnäkin se, että investoidaan ihmisiin, mikä merkitsee sitä, että kun me puhumme investoinneista, kysymys on myös siitä, että investoidaan paljon ihmisiin. Ihmisten taidot tulevat vain avaintekijä sille, että saadaan aikaan oikeudenmukainen siirtymä kaikille, että ketään ei jätetä jälkeen. Se, että luodaan laadukkaita työpaikkoja, valmistetaan ihmisiä näihin laadukkaisiin työpaikkoihin ja osallistaviin työmarkkinoihin. Näissäkin todella taidot ovat avaintekijä ja palkat. Me puhumme niistä Euroopassa. Me puhumme puitteista vähimmäispalkalle. Me puhumme siitä, että vahvistetaan, edistetään työehtosopimuksia, että, että torjutaan köyhyyttä. Lapsiköyhyys on yksi keskeinen kysymys ja nyt me teemme työtä sen eteen, että luodaan tällainen lapsitakuu. Thank you very much. Now we... Kiitos paljon. Nyt siirrytään toiselle kysymyskierrokselle. Neljä puhujaa. Jokainen saa puolitoista minuuttia kysymyksen esittämiseen. Ensin työllisyysvaliokunta. Edustaja Dennis Ratke, EPP. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Niin, Arvoisa puheenjohtaja, hyvät komission jäsenet, hyvät kollegat. Ensin sydämelliset kiitokset komission jäsenille siitä, että olette täällä keskustelemassa ja vastaamassa kysymyksiin. Sydämelliset kiitokset Valdis, että puheenvuorossasi selkeästi osoitit, että sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymys on poliittisen työn keskiössä. Tähän liittyen konkreettinen kysymys reilun siirtymärahastoon liittyen liittyen. Paljon on puhuttu siitä, miten konkreettisesti saadaan tämä rahasto liikkeelle. Ja haluan jatkuvasti painottaa sitä, että pidän tällaista rahastoa hyvin tärkeänä, mutta haluan myös aina viitata siihen, että sosiaalinen kaupankäynti, joka haittaisi Euroopan sosiaalirahastoa, ei käy päinsä – Sosiaalinen ulottuvuus kansantalouden vihreään siirtymään on aivan välttämätöntä, jotta voidaan estää rakenteelliset ongelmat, mutta tämä ei saa haitata muita jotka ovat heikommassa asemassa jäsenvaltioissamme. Joten haluaisin vain pyytää, että sanotte vielä tästä aihekokonaisuudesta jotain. Ja sitten, herra Schmidt, vielä teidän työstänne. Työhön liittyy liittyy minimipalkka kysymys. Työ on lähtenyt juuri liikkeelle ja tässä vaiheessa haluaisin vain selkeästi sanoa, että riippumatta siitä, mikä on tämän prosessin lopputulos, on hyvin tärkeää, että halutaan edetä askel tässä, kun puhutaan paljon kasvusta, puhutaan paljon menestyksestä, joka saadaan aikaiseksi, ajatellaan työntekijöiden palkkakehitystä viimeiseltä kymmeneltä vuodelta esimerkiksi. Jotkut alat ovat saaneet lisätuloja, toisilta on periaatteessa leikattu. Ja toivoisin, että voisitte tähän epätasapainoon jotain sanoa. Kiitos. Kiitos seurana Markus Ferber, Ekon valiokunta EPP. Kiitos, minäkin olen puhua saksaa, kun se kerran on mahdollista. Ja pyydin myös pysyttäytymään puheajassa ja keskittymään ohjausjaksoprosessiin. Komissiohan on toistuvasti puhunut siitä, että se hoikentaisi tätä ohjausjaksoa, että annettaisiin vähemmän maakohtaisia suosituksia ja luotiin tällainen selkeä tavoite, investointien lisääminen, rakennemuudistusten läpivieminen ja vastuullisen budjettipolitiikan varmistaminen. Vuotuisessa kestävän kasvun strategiassa 2020 Näistä kolmesta tavoitteesta on nyt tullut kolmion sijasta neljö, koska siinä on ympäristöalue, jossa puhutaan myöskin tuottavuudesta ja vakaudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Ja nyt sitten nämä 17 kestävän kehityksen tavoitettakin on tarkoitus vetää mukaan talouden ohjausjaksoon, joten tätä edelleenkin siis laajennettaisiin. Kysynkin nyt sitten, miten tämä integrointi kuvitellaan, miten se kuvitellaan tapahtuvan, miten se sopii yhteen äskettäin muotoilun tavoitteen kanssa, jossa on sanottu, että on tällainen hyvin keskittynyt talouden ohjausjakso, niin kuin parlamentti on lukuisissa päätösohjelmissa vaatinut. Ja minä henkilökohtaisesti olisin kiinnostunut siitä, miten tavoite kahdeksan kestävän kehityksen tavoitteista vedettäisiin mukaan tähän ohjausjaksoon. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Marie-Pierre Medren työllisyysvaliokunnasta Renew-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä, hyvät komission jäsenet, läsnäolostanne tänään ja kysymyksiemme vastaamisesta. Teidän läsnäolo on muistettava se, että talouden ja sosiaalisen hallinnoinnin puolet ovat sama sarja. Me olemme tyytyväisiä tähän vihreän sopimukseen ja siihen, että että SDGn tavoitteet on otettu mukaan. Myös sosiaalinen pilari on mukana EU-ohjausjaksossa. Nämä julkilausumat eivät saa jäädä vain tahdoksi paperille. Olette aloittaneet useita aloitteita, esimerkiksi vähimmäispalkkaa kaikissa jäsenvaltioissa tai strategia eh, digitaalisen tempätevyksen puolesta jäsenvaltioissa on otettava huomioon teidän suosituksenne paremmin EU-ohjausjakson osalta, erityisesti koskien työllisyyttä ja sosiaaliasioita. Liian usein ne unohdetaan budjettien ja finanssipoliittisten sääntelyiden on Kaksi kysymystä. Viittaatte vain vähän työntekijöiden liikkuvuuteen sisämarkkinoilla. Kuitenkin aikaisemmalla kaudella oli paljon aloitteita ja direktiivin tarkistuksia juuri tästä aiheesta. Missä määrin aiotte varmistaa työntekijöiden liikkuvuuden Euroopan unionissa, että se oli oikeudenmukaista, tasavertaista ja, ja reilua. Sitten toinen kysymys, Euroopan sosiaalinen rahasto, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja rahasto, näillä on yhteisiä tavoitteita siirtymää pyritään helpottamaan koskien ympäristö- ja digitalisointumista. Tässä on eri aikataulut kuitenkin, kuinka voitte varmistaa täytäntöönpanon johdonmukaisuuden näiden kolmen rahaston välillä. Kiitoksia. Engin Eroglu from Kiitos oikein paljon edustaja ryhmästä. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat komission jäsenet. Kiitos oikein paljon, että voimme osoittaa teille kysymyksiä täällä tänään. Haluaisin siteerata meidän valtiovarainministeriämme Saksasta. Haluaisin lukea tämän. Se koskee Euroopan ohjausjaksoa. Euroopan ohjausjakson aikana Euroopan komissio vuosittain vuoden aluksi esittää vuosittaisen kasvuselvityksen. Siellä on taloudelliset ja työllisyyspoliittiset haasteet ja suositukset näiden haasteiden vastauksiksi. Vaikka liittovaltion valtiovarainministeri ei ole omasta poliittisesta ryhmästäni, niin olen hänen kanssaan aivan samaa mieltä. Mielestäni tässä on nyt tämän kertomuksen – painotusta muutettu, kun puhutaan vuosittaisesta kestävyydestä. Vuosittainen kertomus tarvitaan, uudistuksia tarvitaan myös, mutta uudistuksia on työstettävä kansallisvaltioiden tasolla. Ja minä pelkään vähän samaa kuin EPPn kollega, että tällainen laajempi paketti oikeastaan vesittää työtä niin, että tärkeitä uudistuksia ei tehdäkään. Siksi kysymykseni komissiolle on, Muutetaanko painopistealuetta? Eikö nyt ole kyse enää tärkeistä rakenneuudistuksilta? Onko tällä ohjauskaudella kyse enemmän kestävyydestä? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ja nyt komission jäsenet voivat vastata. Edustaja Dombrovskis. Oh, uh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, Kiitos kovasti näistä kysymyksistä. Ensinnäkin tämä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ja sen yhteys eh, Euroopan sosiaalirahasto plussaan. Eli mitä tässä siis ollaan esittämässä on se, että oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tulee nykyisen monivisen rahoituskehyksen eh, rinnalle, joka olisi siis 1,4 prosenttia BKTLstä tämä merkitsi sitä, että ei taisi keskustella siitä, tapahtuuko tämä sosiaalirahaston tai maatalouden kustannuksella tai minkään muun kustannuksella. Tämä haaste, tämä kysymys vaatii lisärahoitusta. Me tiedämme, että Euroopan parlamentti on jopa kunnianhimoisempi, halua 1,3 prosenttia BKTLstä. Tiedämme, että keskustelut neuvostossa menevät päinvastaiseen suuntaan. Tällä hetkellä 1,11 on tällä hetkellä liikaa, joten en usko, että tässä tulee kovinkaan yksinkertaista keskustelua. Mutta komission ehdotusta tämä tulisi nykyisen ehdotuksen lisäksi. Mitä tulee sitten Euroopan talouden ohjausjakson virtaviivaistamiseen – ja maakohtaisten suositusten lukumäärään. Tässä todellakaan en usko, että menemme edelleen siihen suuntaan, että vähennettäisiin suosituksia. Nyt on kysymyksiä, joka täytyy kattaa, ja tämä alue tulee laajenemaan, tästä on jo puhuttukin. Tämä tulee olemaan tasapainoinen, tasapainoinen etsimistoimi, jossa pyritään keskittymään makrotaloudellisen sosiaalisen kysymyksiin vetäen mukaan kestävän kehityksen tavoitteet – joten me pyrimme aluksi saamaan aikaan liitteitä maakohtaisiin joissa arvioidaan sitä, miten kukin maa panee toimeen maakohtaisia suosituksia ja samoin sitten tämän, tämän mukaan myöskin keskiväityksen tavoitteet ja mitä tulee kahdeksikkoon. En oikein ymmärtänyt kysymyksen kontekstia, koska kysymys on nimenomaan vuorovaikutuksesta kaikkien tavoitteiden kanssa, jotka liittyvät tähän ohjausjaksoon, eli siis osallistavuus, kestävä kehitys, työllisyys ja asianmukaisen palkan. Eli tämä on siis sitä, miten, mihin me olemme pyrkineet tähtäämään talouden ohjausjakson puitteissa. Jätän sosiaaliset asiat komissiaisen Schmidtille. Tämä vuotuinen kestävän kasvun strategia ja rakenneuudistukset, se, että edelleenkin tullaan keskittymään rakenteellisiin uudistuksiin, tämä tulee olemaan näin ja katsomme asiakirjoissa prioriteetteja, jotka liittyvät kilpailukykyyn. Rakenneuudistukset ovat tärkeä osa sen varmistamiseksi, että taloutemme pysyy kilpailukykyisenä. Kiitos. Much. Kiitos oikein paljon. Komission jäsen Gentilone. Uh, yes, uh, I, I, I don't en nyt toista sitä, mitä Valdis jo sanoi tuosta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta. Meidän ehdotuksemme on se, että rahasta tulee muun päälle näissä eri luvuissa. Sitten ohjausjaksosta. Mielestäni tämä yksinkertaistamistavoite, josta olen täysin yhtä mieltä, ei välttämättä tarkoittaa, että olisi vältettävä sitä, että olisi useita tavoitteita. Meillä on jo sosiaalinen pilari ja sosiaalinen tulostaulu ohjausjaksossa ja ehkä keskittymme tänään esityksemme pitkälti kestävyyteen, ympäristöön ja näihin kestävän kehityksen tavoitteisiin, SDG. -hän koska tämä on tätä uutta narratiivia ja uutta profiilia, joka luonnehti uutta komissiota. Mutta, mutta eihän se tarkoita sitä, että, että unohtaisimme rakenneuudistukset ja makro taloudelliset ongelmat ja epätasapainotilanteet. Pystymmekö yksinkertaistamaan makrotalouden epätasa tasapainon mekanismiamme. Tätä olemme keskuudessamme pohtineet jäsenvaltioiden kanssa. Ja täällä mainittiin Euroopan finanssipoliittisen laitoksen raportti, niin eihän tässä ole, piken, eihän tässä ole sellainen viesti, että ei pitäisi lisätä muita asioita, vaan viesti koskee sitä, että yksinkertaistetaan makrotalouden epätasapainon mekanismia, jota monet sinusryhmät pitävät liian monimutkaisena, liian vaikeana käyttää objektiivisella tavalla, joten näin kyllä, että tässä on vesitysvaara, tai pettymisen vaara. Edustaja Ferber niin tämä numero kahdeksanhan on jo tuolla sosiaalisessa pilarissa. Nyt siitä sanoisin, mutta täällä on useita muita SDG-tavoitteita, jotka liittyvät oikeusvaltioon tai oikeudenmukaisuuteen tai oikeudenkäyttöön, eivätkä ne tietenkään ole vielä ohjausjaksossa. Ne olisi yhdennettävä yleiseen komission strategiaan. Tavoitteena on siis yksinkertaista ja tämä on selkeä tavoite minulle – me varmasti voimme tehdä tämän muistaen myös uudet sitoumuksemme sosiaali- ja ympäristönäkökohtien osalta, joita nämä SDG-tavoitteet pitävät yhdessä. Mr. Schmidt. Kiitos oikein paljon, komissaari Schmidt. Thank you very much. Ich mal auf Deutsch zum er- Kiitos. Yritän vastata saksaksi ensimmäiseen kysymykseen. Euroopan sosiaalirahasto ja reilun siirtymärahasto. Ei tässä mitään vaihtokauppaa käydä. Nämä voivat myös toimia yhteen, jotta sosiaaliset olot paranevat. Minimipalkka ei ole mikään ihmelääke, kyllä me sen kaikki tiedämme. Mutta kyllä se auttaa eri jäsenvaltioissa vähän hinaamaan palkkoja ylöspäin. Olen kuitenkin kanssanne aivan samaa mieltä, kun sanotte, että oikea menetelmä on työmarkkinaneuvottelut, mutta valitettavasti niitä ei ole riittävästi jäsenvaltioissa tällä hetkellä, joten työehtosopimusneuvotteluiden pitäisi olla kaikissa jäsenvaltioissa toiminnassa. Myös niissä maissa, joissa työehtosopimuksia on päästy neuvottelemaan, mutta myös niissä maissa, joissa ne ovat vain poikkeustilanteessa esillä. Ja vielä pari sanaa tuosta kohdasta kahdeksan. Uskoakseni nämä kysymykset liittyvät toisiinsa, kun haluamme hyvälaatuisia työpaikkoja, siis kunnollisia työpaikkoja. Tällaisia kunnollisia, hyvälaatuisia työpaikkoja Euroopan tarvitaan, jotta voidaan päästä uuden kasvustrategian toteutumiseen. Komission jäsen Gentiloni esitti tämän oikein hyvin. Ei tässä mitään ongelmaa ole tämän tavoitteen kanssa. Se on oikeastaan jo sisällytettykin sosiaalisten oikeuksien pilariin. Siellä puhutaan myös kunnollisista työpaikoista, samoin kuin kestävästä kehityksestä. Ei tässä mitään vastakkainasettelua ole rakenneuudistusten ja kestävyyden välillä. Kestävyys on oikeastaan myös suuri rakenneuudistus, koska jos tämä rakenneuudistus jää tekemättä, niin silloin hyvin pian kohtaamme kasvun rajat. Ilmastonmuutos on tästä hyvä esimerkki. Työntekijöiden liikkuvuudesta sitten. Tietenkin haluamme rohkaista työntekijöiden liikkuvuutta, mutta sen pitää sopia yhteen sosiaalisten sääntöjen kanssa, sosiaalisia oikeuksia koskevan pilarin kanssa. Sosiaalinen polku, myynti on on kaikin keinoin torjuttava. Kaksi vuotta sitten hyväksymme direktiivin, joka koski lähetettyjä työntekijöitä. Se tulee astumaan voimaan tänä vuonna ja tulemme valvomaan komissiossa, että tämä direktiivi siirretään kansalliseen lainsäädäntöön, niin sitä myös toteutetaan. Meillä on väline käytössämme Euroopan työvirasto. Tietenkin sitten tämä, tämä globalisaatiorahasto. Komissio tietenkin jo nyt noudattaa tämän rahaston sääntöjä ja on tehnyt ehdotuksia, joiden kautta voitaisiin vahvistaa sen täytäntöpanoa. Uh, no, I... Kiitos oikein paljon. Ja nyt puheenvuoron saa Emplo-valiokunnan varapuheenjohtaja Lange Sipen, joka johtaa puhetta tässä toisessa osiossa. Kiitos, kollega Tinali. Nyt tulee kolmas kierros. Sama menettely kuin äskenkin. Kiitos herra Schmidtille tästä sosiaalisesta panoksesta ja nyt aloitamme Philip Lambertilla, jo, sekin Kim van Sparentak, Francesca Donato ja Elena Lissi. 1,5 minuuttia kysymystä kohti ja sen jälkeen saavat komission jäsenet tilaisuuden vastata. Olkaa hyvä Filip Lantas. Uh, dear commissioners. Hyvää iltaa, hyvät komission jäsenet. Ei ole mikään salaisuus, että olemme melko iloisia siitä, että uusi komissio on ottanut uutta suuntaa. Että vihreän elvytyksen ohjelma on tärkeä pilari viiden vuoden kaudella. Ne onnittelut siitä. Me haluamme tukea tuota hanketta. Mutta meillä on kahtalainen ongelma. Toisaalta tiedämme, että rahaa ei ole helposti tulossa investointien rahoitukseen. Toisaalta tiedämme myös, että vaikka budjetin tavoitteet ovat sopimuksissa, niin on toisenlaisia tavoitteita, jotka eivät ole sopimuksissa. Juridisesti ne ovat siis erilaisia. Makrotalouden epätasapainon menettely. Ehkä se voisi olla väline, jota voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin saada uutta suuntaa siirtymään osalta. Jos ajatellaan makrotalouden epätasapainon menettelyä, me haluamme puuttua makrotaloudellisiin heikkouksiin, avoittuvuuksiin jäsenvaltioissa. Ja tässä mielessä jo näemme, että se, että luotetaan liikaa vientiin, liiallinen siis ylijäämä vaihtotaseessa voi olla yksi haavoittuvuustekijä. Tässä mielessä pitäisin totta kai tervetulleena menettelyä, jossa mentäisiin enemmän siihen suuntaan, että katsotaan näitä valtavia vaihtotaseen ylijäämiä. Mutta Ehkä pari muuta asiaa voitaisiin menettelyyn ottaa lisäksi mukaan. Talous kärsii siitä, että epätasa arvo on liikaa. Tämä on tieteellisesti osoitettu. Mitä enemmän epätasa-arvoa taloudessa on, sitä hitaammin se kasvaa. Eli makrotaloudellinen heikkous on myös epätasa-arvo. Ja se, että luotetaan liian paljon tiettyihin välineisiin, on myös ongelma. Eli pyytäisin katsomaan näitä, jos uudistatte menettelyä. Kiitos. Yeah, thank you and uh, thank you for your introduction. Kiitos, kiitos näistä johdantopuheenvuoroista. Olen iloinen siitä, että puhuitte sen siitä, miten asuntohinnat kasvavat kaikkialla Euroopassa. Yhä useamman ihmisen on vaikeaa löytää kohtuuhintaisia asuntoja ja tämä on puhuttu myös siitä, että asuntojen hintojen nopea nousu maissa on sieltä seurata. Komissio kuitenkin näyttää ensisijaisesti edelleen katsomaan sitä, miten asumiset osalta, asunto-osalta voivat rahoitusmarkkinoilla saada aikaan lisää mahdollista vakautta. Se sieltä puhutaisiin kohtuullisesta asumista sosiaalisena oikeutena. Herra Dombrovski, oletko yhtä mieltä siitä, että on tarvetta integroille vastaukselle, että voitaisiin puuttua siihen, että on puutetta kohtuullisesta asumisesta, huonoja asunnollisuhteita ja asunnottomuutta. Aikooko komissio tehdä asioille jotakin eh, osaltaan saada aikaan sitä, että on kohtuuhintaisia asuntoja? Aikooko komissio tehdä maakohtaisia suosituksia tässä kohdin? Ja koko komissio sisällyttää indikaattoreita, jotka liittyvät kohtuuhintaiseen asennuuteen tähän sosiaaliseen tulostauluun katsoen, mikä on esimerkiksi se, mikä, miten asuntojen, asumisen hinta vaikuttaa siihen, että ihmisillä on riski päätyä köyhyyteen. Sitten se, että tietyissä kaupungeissa tapahtuu vuokrausta, kun Airbnb ja Booking.comin kautta on yksi syy monissa Euroopan kaupungeissa sille, että on tämä kohtuuhintaisuusongelma mahdollisuudet toimia tässä ovat rajallisia. Tämä on äsken vahvistettu tuomioistuminen sillä päätöksellä. Aiotko katsoa tätä asiaa yhdessä komissiosen Vestagerin kanssa niin, että digitaalisten palvelujen säädös ottaa huomioon sen, että myöskin sen, että on vastuukysymys otettu huomioon voin torjua laitonta asioiden asuntojen vuokraamista? Francesca Donato ID-ryhmästä. I will speak in Italian. Kiitoksia puheenjohtaja, puhun italiaa. Esitän kysymykseni erityisesti Gentilonille ja Dombrovskisille. Ja palainen kysymykseen, joka on esitettykin, eli vakaus- ja kasvusopimuksen uudelleen tarkastelu. On aivan selvää, että sitä tarvitaan. Olisi varmistettava myös, että saataisiin investoinnit liikkeelle ja näin voitaisiin taata kasvu. Olen kuullut, että mitään täsmällistä linjaa vielä ole, mutta haluaisin tietää, onko yksimielisyyttä tietyistä asioista. Ensinnäkin vaikuttaa tarpeelliselta toimia niin, että voidaan tähän alijäämä budjettilinkkiin puuttua myös mukaan lukien rakenteelliset alijäämät. Tämä liittyy nimenomaan vaihtotaseeseen, joka on keskeinen asia sosiaaliturvan varmistamiseksi. Edelleen olisi puututtava samalla tavalla julkisen velan tavoitteisiin. 60 prosenttia on tavoite BKTstä. Tämä on liian tiukaksi osoittautunut. Hyvin harvat maat ovat siihen pystyneet, eikä tällaista sidettä ja pakko ole missä muualla maailmassa ja se vähentää investointimahdollisuuksia niissäkin maissa, joilla olisi enemmän finanssipoliittista liikkumavaraa sitten Gentilonin viittaamista tasapainosta kauppatasassa Josta mä epätasaan painoa vaikuttaa erityisesti e- alijäämämaita, se pakottaa ne lisäämään sisä, sisäistä kysyntää, josta tulee myötäsyklisiä vaikutuksia. Sosiaalinen vakaus ja finanssipoliittinen vakaus voivat kulkea käsikädessä ainoastaan, mikäli muutetaan finanssipoliittisen kestävyyden indikaattorita vihreä sopimus tarpeen, tarpeellinen, mutta että saadaan nämä miljoonat investointia on eh, saatava myös yksityiset investoinnit liikkeelle. Yritte Lisi, ID Group. Kiitän edustaja Lissi. Ringrazio anche i commissari per la loro presenza. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komission jäseniä läsnäolosta. Täällä on todellakin asioita, joista emme voi olla yhtä mieltä tai joihin tarvitsemme vielä lisää selvityksiä, mutta vuosittainen kestävyys tämän kasvun strategia puhuu rakenneuudistuksista ja investoinnista, jotka ovat vastuullisia kaikissa ja valtioissa ja yhteiskunnasta yhdenmukaisuutta. Usein se yhden, viimeksi mainittu ja vähän lapsipuolen e, e, aseman, jotta yhdenvertaisuus lisääntyisi, on syrjäytymistä torjuttava vammaiset ihmiset ovat tässä suuressa riskissä. Eristyksen taso vaihtelee vahvasti, samoin kuin työllisyys 2007 Euroopan unionissa työllisyys oli 50 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että yksi kahdesta vammaisista on työtön eikä pystä, pysty hyödyntämään omia kykyjään, joskus suuriakin kykyjä. Edelleen Eurofoundin tietojen mukaan 46 prosenttia vammaisista on masennusvaarassa. Hyvä komission jäsen Schmidt, haluaisin kysyä, mitä aikoo komissio tehdä, jotta voitaisiin parantaa vammaisten tilannetta? Kuinka paljon vammaisia työntekijöitä Euroopan unionin toimielimissä on? Mitä aiotte tehdä niiden järjestöjen puolesta, jotka pyytävät osallisuutta? Sitten Gentiloni, olette leikanneet 10 miljoonaa kahdessa vuodessa vammaisilta Italiassa. Voimmeko toivoa, että tekisitte jotakin konkreettista, jotta ei vammaista otettaisiin mukaan eri talouden osa-alueisiin? Tämä on tietenkin vetoomus. Sitten työ, työllisyys. Herra Gentiloni on tärkein sosiaalisen osallisuuden tekijä. The time is... Aika, puheaika on päättynyt. Grazie. En sitä epäillytkään, kiitoksia. Okay, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, kiitos kysymyksistä, hyvät kollegat. Ja nyt komissiaisen Dombrovskis. Madam Chair, uh, on... Puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, ensinnäkin vihreän kehityksen ohjelmasta ja, ja sen oikeudellista vahvuuksista. Tällä hetkellä meillä todellakin on tiedonanto, meillä on poliittinen sitoumus siirtyä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, mutta osana tätä sopimusta on myöskin puhuneet siitä, että tulisi ilmastolaki, joka tekisi tästä juridisesti velvoittavaa, joten vihreän kehityksen ohjelman oikeudellinen perusta tulee vahvistumaan. Sitten kysymykset, jotka liittyvät makrotalouden tasapainon me käytämme niitä jo nyt. Tarttuaksemme kysymyksiin, jotka Tämä on juuri syy siihen, miksi esimerkiksi Saksa ja Alankomaat ovat makrotaloudellisen epätasapainon menettelyssä, koska niillä on huomattava ylijäämä vaihtotaseessa. Ja tämän vuoden budjetissa kummassa, kumpikin maa on ilmoittanut huomattavia finanssipoliittisia paketteja, joilla pyritään antamaan sysäyksiä taloudelle. Ja tämä on varmasti hyvin tärkeää tässä tilanteessa, kun talouden kasvu hidastuu, joten maat Saksa ja Alankomaat käyttävät tätä liikkumavaraa. Mitä tulee sitten eriarvoisuuteen, se on osa Euroopan talouden ohjausjaksoja nyt. Muistanette, että aiemmissa komissio on jo puhunut näistä prioriteeteista ja on korostettu osallistavaa kasvua ja sitä, että pyritään vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta, ennenkin maissa, joissa on suuria tuloeroja, niin, niin tulevat samaan myöskin maakohtaisia suosituksia, joilla pyritään tähtäämään eriarvoisuuden vähentämiseen, ja tämä on siis komission agendalla. Sitten kohtuuhintainen asuminen. Me todellakin puhumme tästä makrotaloudellisena er-, epätasapainona, koska talouden kriisi lähti liikkeelle näistä luotoista, kiinteistöluotoista, ja tämä on hyvin tärkeä kysymys makrotaloudellin kannalta, mutta me katsomme tätä myöskin sosiaalisena kysymyksenä. Ja esimerkiksi viimeisellä ohjausjaksolla me identifioimme myöskin eh, investointiprioriteetteja jäsenvaltioille ja muun muassa kohtuullinen asuminen identifioitiin investointiprioriteetiksi lukuisissa jäsenvaltioissa ajatellen seuraavaa monivuotista rahoituskehystä – ja komissio tulee jatkamaan työtä asian parissa edelleen. Mitä tulee sitten finanssipoliittisten sääntöjen uudistamiseen, puhumme niistä tällä hetkellä. Sixpack ja Twopack ovat uudistuksen kohteena, niistä käynnistyy julkinen kuuleminen. ja Etenemme tätä kautta asiassa. Thanks, Kiitos ja nyt herra Gentiloni, olkaa hyvä. Uh, thank you. Uh, yeah. Kiitoksia. Niin, eh, nämä haavoittuvuudet, niin kuin edustaja Lamberts totesi, se tulee olemaan hyvin tärkeä elementti makrotalouden epätasapainon analyysissämme. Ja on aivan selvää, että vaikka oikeudellisilla me on tiettyjä vahvuuksia, ja kuten Valdiskin juuri sanoi, osittain näihinkin puututaan suhteessa vihreään sopimuksemme näissä suosituksissamme, mutta nämä eri haavoittuvuudet toki otetaan huomioon tai riskit mm, fossiilista fossiilisista polttoaineista riippuvuus esimerkiksi tai muut taloudelliset, makrotaloudelliset epätasapainot jo, jo nyt ottavat eri asioita huomioon suosituksissamme. Pane merkille sen, mitä täällä todettiin asumisesta ja erityisesti siitä, että olisi keskusteltava näistä alustoista tämän, tämän vuoden aikana uskon, että tämä on varmasti yksi tärkeimmistä aiheista, joista keskustelemme. Toivoin, että keskiviikkona tai torstaina saisimme ensimmäisen ehdotuksen OECDltä koskien digitaalisten alustojen verotusta. Ja lopuksi vielä italiaksi vastaan edustaja Donatolle. Uskon, että myös teidän puheenvuoronne osoittaa, kuinka tärkeää on tarkistaa tarkastella kasvu- ja vakaussopimuksen täytäntöönpanoa, kuinka suuri merkitys tällä uudelleen tarkastelulla on. Me olemme aloittaneet julkisen kuulumisen ja tavoitteena on saada aikaan täsmällisiä ehdotuksia tämän kuulemisvaiheen jälkeen. Kaksi asiaa on selvää. Ensinnäkin meidän on löydettävä sopivampia välineitä, jotta voidaan helpottaa julkisia investointeja. Toinen asia on se, että ilman yksityisille investoinneille myönteistä ilma, ilmapiiriä tai yksityisiä julkisen investointien mahdollisuuksia, niin yksin emme pääse tietenkään näihin tavoitteisiin. Me Sitten vammaisesta varmaankin paremmin pystyy vastaamaan komission jäsen Schmidt ja minunkin, minun aikanikin ei ole loppunut. Yes, thank you. Kiitos. Nyt komission jäsen Schmidt. Yeah, well, I think... Uh, Kiitos. Asunnoista varapuheenjohtaja Dombrovskis on jo puhunutkin siitä, miten suhtaudumme asuntokysymykseen, kunnollinen asuntokysymykseen. Tästä aiheesta on keskusteltava Euroopan ohjausjakson aikana, koska sillä on taloudellinen, sosiaalinen ulottuvuus, mutta kilpailukykyulottuvuus myös on hyvin laaja kysymys, joka menee hyvin syvälle monien yhteiskuntiemme ongelmiin jäsenvaltioissamme. Sitten digitaalialasta. Voin vain todeta, että teemme toki yhteistyötä varapuheenjohtaja Vestagerin kanssa – kun puhutaan digitaalisesta agendasta, sosiaalisesta kysymyksestä, työllisyyskysymyksestä ja sosiaaliturvakysymyksestä. Nämä ovat tärkeitä seikkoja. Me emme jätä niitä huomiotta keskusteluissamme. Sitten vammaisuuksista. Ensinnäkin minusta tuntuu, että tämä komissio ajaa tasavertaisia mahdollisuuksia kaikilla tasoilla, näin komission puheenjohtaja on sanonut. Joten tämä koskee myös vammaisia. Me erityisesti komission jäsen Dali työstää uutta strategiaa, syrjimättömyysstrategiaa, jonka mukaan ei saa syrjiä vammaisia. Minusta tuntuu, että voimme integroida erityistukea vammaisille nuorille nuorisotakuuseen – jotta todella voimme auttaa näitä nuoria löytämään työpaikan, saman parempia pätevyyksiä, enemmän osaamista. Osaamisagendassa pitää olla erityisosio, jossa pyritään auttamaan vammaisia pääsemään nauttimaan kaikenlaisesta koulutuksesta, samaan tiettyä pätevyyttä. Usein syrjintä työmarkkinoilla liittyy ei ainoastaan, mutta myös siihen että näillä ihmisillä on usein hyvin vähän osaamista tai koulutusta. Meidän pitää myös katsoa niitä toimia, joihin jäsenvaltioiden olisi lähdettävä, jotta voidaan osallistaa työmarkkinoihin myös vammaiset. Tämä on mielestäni toinen väline, joka jäsenvaltioissa tulisi hyväksyä, jotta voidaan tukea sellaista liiketoimintamallia, että yritykset ovat valmiita palkkaamaan enemmän vammaisia. Kiitos. Kiitos. Ja nyt sitten neljäs kysymyskierros. Aloitamme edustaja Rafauskalla ECR-ryhmästä eh, e 1,5 minuuttia. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, panowie komisarze. Hyvä puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät komission jäsenet. Sosiaalinen vahva Eurooppa oikeudenmukaista siirtymää varten. Tämähän kuulostaa julistukselta, josta olemme kovin kaukana vielä. Me pyrimme oikeudenmukaisempaan Eurooppaan. Sanon tämän myös puolalaisena, koska meistä tuntuu siltä, että resursseja – unionin talousarviosta menetetään valtavasti, erityisesti ajatellen oikeusjärjestelmää. Emme halua, että tämä tilanne toistuisi missään maassa. Tällainen vahva, oikeudenmukainen Eurooppa kuulostaa vähän haaveelta. Haluaisimme tietää, kuinka tällaiseen tavoitteeseen voidaan päästä. Tässä puhutaan kahdesta tasosta, digitaalisista muutoksista, ilmastonmuutoksista ja samaan aikaan puhutaan siitä, kuinka sosiaalinen Euroopan talous pitäisi olla oikeudenmukainen, solidaarinen, innovoiva ja kilpailukykyinen. Kuinka voimme nämä kaikki asiat yhdistää? Tämä on aikamoinen haaste. Haluaisin esittää kysymyksen komissari Schmidtille. Energiaköyhyys on suuri haaste – Viittaan tässä erityisesti vihreän sopimukseen ja siihen, mikä tilanne on sitten, kun on päästö, vähennystavoitteisiin päästä. Ettekö usko, että tämä lisää köyhyyttä tai kilpailukyvyn ongelmia Euroopassa? Mitä tulee tapahtumaan asumisongelmien kanssa tai niiden henkilöiden kanssa, joilla on liikkuvuus ongelmia. Puheenjohtaja keskeyttää. Okei. Okay. Kiitos. Ja nyt herra Epping, teillä on puheenvuoro ICR. E Thank you. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kysymys komission jäsen Dombrovskiselle kestävyydestä. Hyvä komission jäsen, ymmärsin, että te olette vihreän kehityksen ohjelman lämmin tukia te haluatte investointiohjelman, joka vähentää eh, hiilipäästöjä huomattavasti, mutta kuitenkin ydinenergia ovat jääneet mainitsematta alkuperäisissä suunnitelmissa. näyttää siltä, että ydinenergiaa ei todellakaan tulla mainitsemaan. Kysymykseni on yksinkertainen. Mikä on teidän mielipiteenne fyysikkona ja mahdollisesti jopa ydinfyysikkona ydinenergiasta tärkeänä kestävänä ratkaisuna energia ja tämän komission ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Thank you. Madame Pereira. Edustaja Pereira GUE-ryhmästä. Obrigada, boa tarde todos. Eh, todo... Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Riippumatta puhetta sosiaalisista ja vihreistä aiheista. Tässä mielestäni tässä ohjausjaksossa oli oikein mitään uutta, koska koskaan ei saada aikaiseksi kestävättä sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja edistystä yhteiskunnille ja työntekijöille. Tässä me lähdetään käyttämään hyväkseen työntekijöitä entistä pahemmin. Myydään edelleen pois julkiset palvelut, liberalisoidaan ja myydään strategiset alat. Meidän työntekijämme ansaitsevat sosiaaliset ja työoikeudet, jotka vahvistetaan paljon edistyksellisemmällä tapaa kuin perusoikeuskirjassa tai sosiaalisten oikeuksien pilarissa. Me emme halua palata vanhoille vuosisadoille. Me haluamme ihmisarvoista elämää, jossa ei tarvitse jatkuvasti olla kerjäämässä. Meidän on selkeästi osoitettava, että talous on olemassa, että se voi hyödyntää ympäristöä ja työntekijöitä. Voidaanko jättää siis ulkopuolelle koulutukseen, terveydenhoitoon ja liikenneinfrastruktuurin liittyvät investoinnit, samoin kuin yhteisrahoituksessa eu budjetin kanssa olevat toimet. Ja Voidaanko pyrkiä parantamaan palkkoja niin, että meillä ei olisi enää käyviä köyhiä? And now it's Mr. Ja nyt edustaja Gusmao Guesta. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuullut täällä komission jäsenien valittelevan siitä, mitä vaikutuksia tulee työehtosopimusten vähentymiselle, niin kuinka ne vaikuttavat palkkojen laskun ja työntekijöiden määrään ja sopimuksen kattavien henkilöiden määrään. Tämä on aika erikoista, koska komissio on nimenomaan toiminut tämän asian eteen, ainakin omassa maassani. Troikan kautta olen todella yllättynyt, kun näen, kuinka komissio täysin kääntää päälle, päälleen tämän diskurssinsa. Onko se tosissaan, se nähdään Portugalin suositusten myötä. Saa nähdä, onko nyt suunta muuttunut. Viisi, viimeiset 15 vuotta sävel on ollut toinen Yhä enemmän meillä sosiaalisia ja ympäristöä koskeviin kunnianhimoisia tavoitteita. Tämä on aika erikoista, koska eihän meillä ole rahoitusta. Meillä on täysin mitätön oikeudenmukaisen siirtymän rahasto. Komissio on tehnyt ehdotuksia kohesio, mm, politiikan leikkauksia ja sitten meillä on valtavasti vain sanoja. Kuinka ilman resursseja Espanjan Euroopan tasolla voidaan säilyttää esimerkiksi eh, Portugalissa joku taso, millä tulee kyllä ylijäämäinen vuosi, mutta komissio kuitenkin tämän vaaralla toteuttamatta sääntöjä. Kuinka voimme saada varoja näitä uudistuksia varten? Herzlichen Dank, ich werde... Kiitokset. Aion puhua nyt Saksaa. Nyt, nyt on mahdollisuus vielä tällaiseen menettelyyn ilman puhujalistaa, ottaa siltä pohjalta vielä puheenvuoroja. Nyt on kaksi puheenvuoroa pyyntöä, jotka oikeudenmukaisuuden vuoksi meille haluaisin antaa, ja sitten siirtyisimme vastauksiin. Ja sen jälkeen meidän pitäisi sitten päättää tämä kysymyskierros. Ensin edustaja Nikolaou Lefteris ja sitten Helene Fritson. Nämä kaksi henkilöä saavat puheenvuoron. Muuhun ei enää aika riitä. Herra, Θα The floor is yours. Teillä on puheenvuoro, herra Nikolaou. Τις εκτιμήσεις σας χαρακτηρίζει ανησυχία για νέα καπιταλιστική... Kiitos, puheenjohtaja. Olen kuulevinani, että nyt pelätään uutta kapitalistista kriisiä, kun leikataan palkkoja ja työntekijöiden oikeuksia sanomalla, että aikaisemmin oli kriisi. Nyt katsotaan digitaalista muutosta ja ympäristömurrosta. Ja kyse on siitä, että tarvitaan innovaatioita tässä kapitalistisessa järjestelmässä. Mutta voidaan sanoa, että vaikka tällaisia uutuuksia siellä on, ja ne voisivat johtaa siihen, että työntekijöiden työhdot paranevat, niin esimerkkinä voidaan ajatella – Kreikan sähköyritysten rakenneuudistuksia. Kreikan työntekijöiden tilanne on hankala. Nyt kun puhutaan uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi ajatellaan metallialalla sellaisia yrityksiä, jotka ovat järjestelmän kannalta merkittäviä, niin oletteko ajatellut, että tältä alalta voitaisiin siirtää työntekijöitä muualle. Miten ajattelette sitä tarvetta, joka on nyt olemassa? Puheenjohtaja keskeyttää. It's... En kuullut, että sain vain minuutin puheajan. Siis kysymykseni kuuluu, miten suhtaudutte siihen, että on tarpeen suojella kestäviä työpaikkoja? Kiitos. Madame. Ja nyt yksi minuutti edustaja Fritson ja sitten saamme vastaukset. I will continue in... Aion jatkaa ruotsin kielellä. On ehdottoman välttämätöntä, että ilmastotilanne heijastuu myöskin Euroopan ohjausjaksossa ja myöskin kasvustrategiassa. Ja on tärkeää on päästä vielä pitemmälle, että saadaan aikaan tasavertainen ja kestävä yhteiskunta. Meidän pitää olla enemmän yhtenäisyyttä kansallisten, eurooppalaisten ja globaalien toimenpiteiden suhteen. Pariisin sopimus YK on tavoitteen, mutta kysymys on siitä, että on myöskin jakaa demokraattista legitimiteettiä. Haluan myöskin selkeästi toivottaa tervetulleeksi yhteyden sosiaalisen pilarin mukaanottamisesta. Minulle sosiaalidemokraattina on ratkaisevan tärkeää, että lähtökohtana globaalille ilmastopolitiikalle on juuri oikeudenmukainen ilmastosiirtymä. Sen täytyy perustua vastuulle ja solidaarisuudelle sekä maiden että ihmisten välillä, ja ketään ei saa unohtaa. Näin, että tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja odotan mielenkiinnolla sitä, että sosiaalinen pilari nyt vedetään mukaan ja että kaikki jäsenvaltiot kor- korottavat kunnianhimon tasoa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja nyt Puheenvuoron saa komission jäsen Dombrovskis. Uh, well, uh, Madam Chair, uh, on... Puheenjohtaja, hyvät uh, jäsenet. Uh, Aloitetaan ensimmäisestä kysymyksestä, joka koski EUn talousarvion ja oikeusvaltioperiaatteen linkkiä. Tämähän on osa komission ehdotusta seuraavaksi monivuotiseksi rahoituskehykseksi. Me olemme sitä mieltä, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on keskeistä jäsenvaltioille ja olisi varmistettava, että nä, sitä noudatetaan. Siksi ehdotamme tätä kyseistä linkkiä. Tällä hetkellä siitä tietenkin vielä lainsäätäjien välillä neuvotellaan. Sitten kysymys, johon viittasivat useat jäsenet. Se koski linkkiä vihreän siirtymän ja kilpailukyvyn tai kasvun välillä Tässä yhteydessä on tehty tutkimuksia, jotka päätyivät siihen, että Euroopan vihreä sopimus vaikuttaa vaatimattoman myönteisesti talouteen ja työllisyyteen. Tietenkin ongelma on se, että vaikutukset eivät jakaannu tasaisesti. Jotkut työpaikat tulevat katoamaan, kuten hiilikaivosten työt, mutta vihreät talous tuo paljon uusia työpaikkoja. Meidän olisi siis varmistettava, että autamme ihmisiä ja eh, vihreän sopimuksen eh, muuttamia alueita tässä siirtymässä. Sitten pääsenkin kysymykseen, joka koski oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia. Haluaisin korostaa, että nyt jäsenvaltioiden on esiteltävä alueelliset oikeudenmukaisen siirtymän strategiansa, joiden pohjalta ne voivat saada varoja tästä oikeudenmukaisen siirtymän mekanismista. Tässä siis käydään vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa ja niiden strategiat ovat pohjana. Sitten esitettiin kysymys ydinvoimasta ja verotuksesta taksonomissa, niin siis olen fyysikko, en ydinfyysikko taustalta, niin tästä aiheesta on käyty ristiriitaisia keskusteluja ja nykyään on todettu, että ydinenergialla tulee olemaan osa siirtymävaihetta vähähiilisenä energialähteenä, mutta tällä hetkellä taksonomia on vielä avoin koskien ydinenergian jatkokäsittelyä. Herra Gentiloni. Thank you, Madam President. Kiitos, puheenjohtaja. Aivan varmasti vihreään siirtymään liittyy sekä riskejä että mahdollisuuksia. Vaarana ovat uhat, jotka kohdistuvat työpaikkoihin ja kilpailukykyyn. Kyllä, historian kokemus osoittaa, että tällaiset valtavat muutokset omaavat aina tällaisia riskejä. Mutta kuten Valdis juuri sanoi, me voimme lopulta saada aikaiseksi reilun tasapainon, jossa riskit, jotka vältämme ensinnäkin ilmastonmuutoksen osalta tulevat esiin, samoin tasapaino kilpailukyvyn ja työpaikkojen osalta – loppujen lopuksi voitaisiin saada myönteinen tulos. Se voi olla myönteinen, jos meillä on ainakin pari välinettä käsissämme. Kaikki nämä reilun siirtymän mekanismit ensinnäkin ja toiseksi myös uusi väline, jolla puolustetaan omia talouksiamme ja omaa teollisuuttamme – jos toimimme etunenässä esimerkkinä kansainvälisesti ja puolustamme teollisuuttamme siltä, että ei saa syntyä hiilivuotoa tai epäreiluja kilpailuasetelmia. Siksi tämä hiilitullimekanismi on meistä kiinnostava. Näin voimme suojella meidän johtoasemamme tällä saralla. Toiseksi, Kyllä, puhumme suurista suunnitelmista ilman rahoitusta. Me kaikki tiedämme, että Euroopan budjetin summa ei ole se, jota jotkut meistä toivoisivat. Mutta nyt on kuitenkin tiukkaa sitoumusta siihen, että korvamerkitään suuri osa EUn budjetista vihreään siirtymään. Ja minusta tuntuu, että se kokemus, jota saatiin niin kutsutusta Junckerin suunnitelmasta, osoitti meille, että vipuvaikutus ihan konkreettisessa mielessä on mahdollista. Ja tällä saralla mielestäni vipuvaikutus olisi paljon suurempi, joten uskon, että löydämme kyllä resurssit, jotta voimme selvitä tästä mu- muutoksesta. Please. Nyt herra Schmidt. Yeah. Lyhyesti. Minusta tämä Oikeudenmukainen siirtymä on mahdollinen. Jos me investoimme kestävään kilpailukykyyn ja teknologia antaa meille hyviä mahdollisuuksia siihen, jos me olemme johtajia maailmanlaajuisesti uudessa teknologiassa. Jotta voisimme olla menestyksekkäitä, on yksi tärkeä ulottuvuus, että investoidaan taitoihin ja koulutukseen. Se on avaintekijä. Tällä voidaan edistää laadukkaita työpaikkoja ja sitä, että ihmiset pystyvät ottamaan nuo työpaikat omakseen. Palkat kuuluvat myös tähän. Sitten energiaköyhyys. Parasta energiaa on se, mitä ei käytetä, mitä ei kuluteta, joten se, että investoidaan rakennuksiin, asuntoihin, niin että alhaiset päästöt ovat siis tätä kautta myöskin tapa vähentää energiaköyhyyttä. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja työn, työntekijöiden oikeudet, me haluamme toteuttaa sosiaalisten oikeuksien pilaria ja siinä puhutaan paljon nimenomaan sosiaalisten ja työntekijöiden oikeuksista ja me otamme sen hyvin vakavasti. Tulette huomaamaan, että myöskin maakohtaisissa suosituksissa tämä näkyy. Siksi on niin tärkeää panna toimeen sosiaalinen pilari. Kiitos. Thank you, Mr. Kiitos, herra Schmidt. Ja nyt tämän ensimmäisen keskustelun lopussa haluaisin kiittää teitä kovasti esityksestä, vastauksesta ja myös kysymyksistä. Emplin kannalta katsottuna minulle oli ilo kuulla, että myöskin niin sanotut marginalisoidut ihmiset ovat täällä huoneessa läsnä. Puhuimme vammaisista ja puhuimme YK täytyvistä periaatteista. Me puhuimme myöskin asunnottomista, jotka ovat hyvin tärkeä ryhmä. Heillä ei ole ääntä, heitä ei kukaan, heidän puolestaan ei kukaan lobbaa. Ehkä meidän tulisi myöskin painottaa näin sanottuja, niitä niin sanottuja marginaalisia ryhmiä ja heidän joukossaan myös romaneja. Tulemme jatkamaan tätä keskustelua Euroopan talouden ohjausjaksosta helmikuussa parlamentaarisella viikolla – silloin kansallisten parlamenttien ovat, edustajat ovat paikalla ja keskustelemme meidän kanssaan muun muassa lapsitakuusta, vähimmäispalkasta ja myöskin taidoista ja työpaikoista. Olen luottavainen sen suhteen, että Ekonin ja Emplin jäsenet ottavat teidän äh, sananne huomioon yhdessä kansallisen parlamentin jäsen kanssa sitten, kun luodaan, kirjoitetaan omaa mietintöä tästä Euroopan talouden ohjausjaksosta. Päätän tämän kokouksen. Kiitos, että olitte paikalla ja toivotan kaikille mukavaa iltaa. Kiitos. just a message to the Econ members. Econ jäsenille viestinä Odotamme vain, että Empl-valiokunnan kollegat lähtevät salista ja sitten siirrymme seuraavaan kohtaan, kun olemme jo vähän aikataulusta jäljessä.